löytyy myös monista perussopimusten kohdista. Kuitenkin noin yli kymmenen vuotta olemme odottaneet, että hyväksyttäisiin horisontaalinen äh, direktiivi, joka kieltäisi syrjinnän myös työelämän ulkopuolelle. Syrjinnän, joka perustuu äh, esimerkiksi uskontoon, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja jotka liittyvät äh, julkisten palvelujen käyttöön, esimerkiksi asuminen, koulutus ja sosiaalinen suojelu. Tämä äh, liittyy siis äh, ei pelkästään perusoikeuksien hyödyntämiseen, jotka koskettavat miljoonia eurooppalaisia kansallisia, vaan myöskin äh, ihmisen henkilökohtaiseen kehittymiseen. Miten voidaan torjua syrjintää Euroopan unionissa, jos emme pysty edes vähimmäisnormeja hyväksymään, jotta voitaisiin syrjintää torjua? tarvittaisiin lainsäädäntöä ja politiikkaa, jolla edistetään tasa-arvoa sekä muodollisesti että tosiasiallisesti, että saadaan jo kohesiota aikaan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Ja Jerzy Pospisil. Kiitoksia edustaja Pospisil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já vítám... Kiitos oikein paljon puhemies. On oikein hienoa, että komissio ehdottaa, että palataan tähän syrjinnän vastaisen direktiivin, joka on neuvostossa lepäilyt kymmenen vuotta. Nyt siihen pitää uudelleen paneutua. Minä olen Tsekin tasavallassa syrjännän vastaisten sääntöjen täytettyyn panosta vastuussa työelämässä ja tiedän, että tähän liittyy paljon tunteita. Tämä on kymmenen vuotta makallut neuvostossa siksi, että se ei ole helppo asia. Hyvä, että olette rohkeita ja tässä on todellakin edistyttävä ja poliittisten keskustelujen pohjalta sitten saadaan päätös siitä, minkälainen direktiivistä tulee. Ehkä kymmenen vuoden kuluttua sitä voitaisiin taas uudistaa. Jos ajatellaan syrjinnän vastaisia direktiivejä, niin yksityiskohdat ovat siellä merkittäviä. Siksi on varmistettava, että direktiivistä on apua niille, jotka tällaista tarvitsevat, että siinä ei puhuta ainoastaan työelämästä, vaan ja sitten varmistetaan myös, että sitä ei käytetä väärin niin, että saadaan aikaiseksi sellainen eh, tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kaikki ovat täsmälleen tasa-arvoisia. Tämä on sellainen asia, joka pitää ottaa esille toimielimissä, neuvostossa, joka sitä juuri jumiuttaa, mutta myös parlamentissa, koska meidän pitää loppujen lopuksi saada aikaiseksi nykyaikainen teksti, joka on erilainen kuin se, josta aloitettiin neuvottelut kymmenen vuotta sitten. Kiitoksia sitten edustaja Morais. I'm going to be here in the European Union. Kiitos. Niin ajattelin olla täällä Euroopan unionissa puhumassa. Saanko, onko minulla minuutin puheaika? On kyllä. No, jotkut ymmärsivät tämän vitsin. Tämä on tärkeä kysymys ja kiittäisin puheenjohtajavaltio Suomea siitä, että tämä on nyt ministerineuvoston keskustelun aiheena. Tässä on mennyt 11 vuotta, ei 10. Minä olen pitänyt tätä hyvin tärkeänä. Tämä on horisontaalinen ja kun ajatellaan, minkälainen Euroopan unioni on tällä hetkellä, ja sanomme, että olemme arvojen unioni, niin ikäsyrjintä vammaisuuteen perustuva LGBTI-syrjintä, tämä on hyvin tärkeä asia. Me tiedämme, kuten komission jäsen on sanonut, että kyse on täytäntöönpanosta, kuten kollegakin juuri sanoi. Näin monimutkaisen lainsäädännön täytäntöönpaneminen on hyvin hankalaa, mutta minulla olisi pari viestiä kollegalle tänään. Hyvä syrjimättömyyslainsäädäntö muuttaa yhteiskuntaa ja auttaa yksilöitä. Hyvä horisontaalinen EU-syrjimättömyyslainsäädäntö muuttaa Euroopan unionia – jos julkaistaan tämä tieto ja täytäntöön pannaan sitä. Tämä on tässä mahdollisuutemme ja toivon, että tartumme tähän mahdollisuuteen nyt. Kiitos. Joo. Mr. Simechka. Kiitoksia, edustaja Simechka. Thank you, Mr. Chair. Uh, Madam Commissioner. Uh... Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tasa-arvon on oltava Euroopan sydämessä ja se todellakin on siellä. Eurooppa siis poliittisena hankkeena. Kuitenkin miljoonat eurooppalaiset kärsivät syrjinnästä. Heidän on vaikea käyttää julkisia palveluita tai jotenkin muuten. Ja Euroopan unioni ei toimi näiden kansalaisten tarpeiden mukaisesti siksi, että tämä direktiivi ei ole edennyt kymmenen vuoteen. Minun maassani Slovakiassa on hyvin paljon syrjintää ja ennakkoluuloja romaneihin liittyen, erityisesti romani naisiin liittyen ja LGBTI-yhteisö ei ole saanut poliittista hyväksyntää ja tilanne siellä ja monessa muussakin jäsenvaltiossa vielä pahenee, koska monet muukalaisvihamieliset ääriliikkeet käyvät juuri vähemmistöjä syyttämään ja siksi on tärkeää, että tämä horisontaalinen direktiivi etenisi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Kunke. Kiitos, arvoisa puhemies. Miten on mahdollista, että näin pitkän ajan kuluessa on saatu niin vähän aikaan? 11 vuotta on kulunut siitä, kun tämä ehdotus tehtiin. 11 vuotta ilman edistysaskeleita. 11 vuotta niin, että jotkut jäsenvaltiot edelleen estävät etenemisen. 11 vuotta ilman, että on onnistuttu. Meidän on voitava tehdä tätä työtä paremmin ja voimmekin. Siksi meidän täytyy ajatella niitä, jotka päivittäin altistuvat syrjinnälle. Puen siitä, mihin uskovat, miten kykeneviä ovat psyykkisesti tai fyysisesti – tai mikä on seksuaalinen suuntautuminen. Vihreät vaativat, että nyt sanoista siirrytään tekoihin. Siksi vaadimme, että 24. lokakuuta Luxemburgissa järjestettävän ministerikokouksen jälkeen saadaan konkreettisten ehdotusten lista siitä, miten voidaan huolehtia siitä, että tasavertainen kohtelu todella pätee kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Kiitos. Mistä? Kiitoksia. Ja sitten edustaja Hakkarainen

Tämä direktiivi, joka on kymmenen vuotta ollut ilmaisen neuvostossa, sen ohi on jo menty selvästi monessa maassa, eli nyt Euroopan unionissa ei ole tasa-arvoinen tilanne, edes vähimmäis mielessä voi olla ykkös- tai kakkosluokan kansalainen riippuen siitä, missä maassa asuu. Ja sitten jos ajatellaan syrjinnän syitä, niin on ihmisiä, joihin kohdistuu vihaa rikoksia, esimerkiksi romanit ja lgbtik yhteisö tai vammaiset. Täällä ei mainita esimerkiksi aina transihmisiä, eikä tehdä selväksi, että voi olla moninaista syrjintää. Tasa-arvo on hyvin laaja-alainen asia ja pitää asioita soveltaa hyvin laajasti. Euroopan unionin direktiivissä on nyt sellaisia standardeja, jotka eivät ole edes vähimmäistasolla, jos Euroopan unioni ei ota ajettavakseen tasa-arvoa. Mitä me voimme siltä odottaa? Kiitoksia edustaja Staras Ferragut. Kiitos puhemies. Toden totta 2008 komissio esitti syrjän vastaista direktiiviä koskien uskonnollisia vähemmistöjä, vammaisuutta, ikää ja sukupuolista suuntautumista. Tässä on erilaisia yhteisöjä, joihin tämä syrjintä kohdistuu. Minä olen täällä ollut kaikki nämä vuodet ja valtavassa määrässä päätöslausemia parlamentti on pyytänyt, että neuvosto antaisi tämän direktiivin edetä, sillä siinä puhutaan yhteiselosta, eh, toleranssista, perusoikeuksista, tasa-arvosta. Tämä on Euroopan mieli. Sen takia tämä parlamentti on olemassa. Se on parlamentin DNA, se on myös neuvostossa ja komissiossa. Ja kuitenkin neuvostossa on vastustettu väärin käsitetyn subsidiariteetin pohjalta, sillä puhutaan siitä, että pitäisi olla yhtäläinen oikeus päästä koulutukseen ja palveluita käyttämään. Meillä on sosiaalinen pilari, koska meiltä puuttui sosiaalinen eh, pohja 800 000 vammaista ihmistä odottaa vielä, että tätä pantaisiin täytäntöön. Jos olemme YK vammaisten oikeuksien sopimuksen hyväksyneet, niin miten voi olla, että 11 vuotta on jo pidetty jossain pöytälaatikossa tätä direktiiviä siksi, että joku jäsenvaltio on sitä mieltä, että tämä on ties minkä periaatteen vastaista. Eli minä nyt pyytäisin, että komission neuvosto todellakin saisi aikaiseksi määräenemmistöpäätöksen tai sitten neuvoston lopultakin ymmärtäisi ja todellakin uskoisi yhtäläisyyteen. Kiitoksia edustaja Fritson. Kiitos puhemies. Tämä, tämän illan keskustelu on tärkeä. Ne ryhmät, jotka altistuvat syrjinnälle, esimerkiksi vammaisuuden, iän, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen osalta, eivät saa samaa suojaa kuin muut ryhmät. Ja tämä on vakava kysymys, kun ajatellaan, että eletään vuotta 2019. Tämä lainsäädäntö on ollut jumissa 11 vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiolta tulee ihan väärä viesti kansalaisille. Nythän niin, että tietyn tyyppinen syrjintä tuntuu olevan hyväksyttävämpää kuin toinen, ja tällaista tilannetta emme voi hyväksyä. Se on todella epäoikeudenmukaista niiden ihmisten kannalta, jotka todella varsinaisesti tarvitsisivat tätä suojaa ja kärsivät syrjinnästä kaikkein eniten. Jos syrjitään iän, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen osalta, pitäisi voida nauttia tiettyä suojaa. Minä haluan, että Eurooppa nyt toimii ja että tämä horisontaalinen suoja saadaan nyt. Madame Sylvie Kiitoksia, edustaja Brunel. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puhemies. On tärkeää käydä tätä keskustelua tänään sen takia, että juuri nyt tulee yhä enemmän syrjintää, erityisesti homofobista syrjintää kaikissa meidän maissamme. Meidän Euroopamme pohjautuu arvoille. Haluamme suojata yhteiskunnan haavoittuvaisimpia ryhmiä ja torjua kaikenlaista syrjintää. Kuitenkin naiset, vammaiset ja vähemmistöjen, etnisten vähemmistöjen jäsenet ja LGBT-ihmiset kokevat eniten syrjintää. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka on laajempi, sillä periaatteessa eh, oli katettu ainoastaan työelämä tämä. Ja 2009 sitten parlamentti teki oman työnsä myös ja olisi tärkeää, että voitaisiin laajentaa tekstin kattama ala, niin että voitaisiin torjua kaikkia erilaisia Eh, syrjinnän muotoja ja myös sitä, se pitää huomioida, että monta ihmistä kohtaa useammanlainen syrjintä, mutta tämä on neuvostossa nyt ollut jumissa. On tärkeää päästä asiassa eteenpäin siellä, koska tarvitaan todella tehokkaita oikeuksia. Tässä puhutaan sosiaalisten eh, palveluiden ja muiden esimerkiksi asuinpalveluiden käytöstä. Toivottavasti parlamenttia nyt tänään kuunnellaan. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Hertzberger Fofana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 ei voida hyväksyä sitä, että laajainen direktiivi on 11 vuotta ollut jumissa, sillä tällä tavalla viedään ihmisten välinen yhtäläisyys sen sijaan, että parantaisiin ihmisten suojelua Euroopassa. On olemassa sellainen yhdistelmä, järjestelmä, joka eh, vahvistaa eh, hierarkista syrjintää. Epätasa-arvoa on tärkeää, että neuvosto mm, antaa tämän asian edetä ja pitää tehdä selväksi, että syrjintä, joka liittyy sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon, vammaan tai ikään ei ole hyväksyttävää Euroopan unionissa, koska syrjintä ja väkivalta lisääntyy ja toisia inhotaan niin kuin äärioikeisto haluaa. Sen takia on tärkeää eh, torjua syrjintää ja tämä on suuri haaste. Euroopan unionin on oltava tässä ykköstekijänä, mitä tulee eh, ihmisarvoon ja, ja tasa-arvoon. Tämä on tärkeä meidän yhteiskunnassamme. Edustaja Kristine Andersson, yksi minuutti. Hyvää iltaa. On uskomatonta, että puhumme horisontaalisesta syrjimättömyyden direktiivistä. Tämä tarkoittaa sitä, että suojellaan kaikkia, jotka altistuvat monimutkaiselle syrjinnälle. Tarkoitatteko tätä ihan tosissaan? Eurooppahan on ihan syrji syrjinnän koti. Ihmiset, miksi ihmiset sitten pakenevat muista maista tänne todella helvetillisiin oloihin, jossa syrjitään kaikkia. Näitä niin kutsuttuja syrjittyjä kohdellaan niin, että pidetään tärkeänä sellaisia asioita, jotka eivät edes ole enää tärkeitä – uskonto, rotu, seksuaalinen suuntautuminen. Teidän ideologianne elää siitä, että on olemassa tällaiset erityispiirteet. Jatkuvasti keksitte näitä vielä lisää. Pidätte itsenne ihmisten ystävinä, mutta tämä ei pidä paikkansa. Kiitos. Äh, kiitoksia. Sitten Claire Deli. Kiitos, puhemies kaikki toimielimet ovat juuri juhlineet tässä <laughs> tätä, että tämä horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi eh, on epäonnistunut jo 11 vuoden ajan. Tämä on eh, ikävää ja haluan kertoa eh, naispuolista ystävästäni, joka on vammainen, joka täytyy käyttää pillejä voidakseen elää päivittäistä elämää. Ja nyt tämä kertakäyttömuovidirektiivi aikoo kieltää tämän. Hän Irlannin hallitus haluaa tehdä tästä poikkeuksen eh, lääketieteistä syistä, mutta vammaiset ihmiset eivät ole sairaita. Eh, lait ja muut tekevät heidän elämänsä hankalaksi ja nyt meillä on laki, joka medikalisoi hänet. Sanotaan, että hänessä on jotain vikana, vaikka häntä yrittääkin auttaa. Tämän tyyppistä syrjintää on hyvin paljon, mutta tämmöinen tekninen ongelma. Sitä ei ratkaista pienellä eh, asialla. Tarvitaan määräenemmistöpäätöstä. Tarvitsemme todellista keskustelua, joka puuttuu syrjinnän juurisyihin. Kiitoksia sitten edustaja Lopes Aguilar. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri Tuppurainen, hyvä komission ja sen Vera Jurova tuleva vara komissiossa. Nyt jo kymmenen vuotta sitten Lissabonin sopimus astui voimaan perusoikeussopimus ja Euroopan unionin eh, sopimuksessa Lissabonin sopimuksen pohjalta päätettiin, että liitytään ihmisoikeussopimukseen ja tuolloin myös äänestettiin ensimmäistä kertaa eh, sen puolesta, että hyväksyttäisiin kaikenlaisen diskriminaation syrjinnän eh, kieltäminen, erityisesti kun eh, syyt perustuvat vihaan, jota ei mainita perustuslaissa. Esimerkiksi ikäsyrjintä tai vammaisuuteen pohjautuva syrjintä, sukupuolisen suuntautumisen tai eh, ihmisten ajattelun pohjautuvan syrjinnän kieltäminen, ei ainoastaan uskonto. Ja tällainen mandaatti on olemassa ja nyt voidaan uudella energialla sitoutua tähän asiaan, jotta voidaan päästä eteenpäin. 2019, niin kuin Suomi puheenjohtajavaltio on nyt eh, myös eh, luvannut talous- ja sosiaalikomiteassa. Kiitos. Edustaja Karspru. Herr talman. Arvoisa puhemies. Syrjimättömyyteen liittyy aito vapaus on tämä on aivan itsestään selvää useimmille, mutta ei kaikille. Fakta on se, että sukupuoli sukupuolinen suuntautuminen tai vammaisuus voi vaikuttaa siihen, minkälaiset mahdollisuudet omaa elämässä, yhteiskunnassa. Nyt on mennyt kymmenen vuotta siitä, kun komissio teki ehdotuksen syrjimättömyydestä työpaikkojen ulkopuolelle, mutta sitä ei saatu vielä aikaan. Tätä emme voi hyväksyä. Euroopan parlamentti edelleen odottaa jäsenvaltioita. Mitä jäsenvaltiot odottavat? Nyt on korkea aika kantaa vastuu kansalaisista ja saada tämä direktiivi käyttöön. Se, että vuonna 2019 ei huolehdita tasavertaisista mahdollisuuksista ja este syrjintä ja liittyy ikään, uskontoon, opalliseen suuntautumiseen tai muuhun, ei ole oikein, kun haluamme huolehtia kaikkien kansalaisten vapauksista ja oikeuksista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi naisten asian valiokunnan puheenjohtajalle Evelin Regnerillä on puheenvuoro. Äh, kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri. Äh, ketään Euroopassa ei saisi äh, syrjiä uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai etnisen syntyperän takia, ei työpaikan ulkopuolellakaan syrjinnän torjuminen on niin vaikeaa, koska tarvitsemme yksimielisyyttä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ettemmekö aina pitäisi tehdä asiat oikein. Ja siksi olen kiitollinen siitä, että Suomen puheenjohtajavaltio on 11 vuoden jälkeen tämän asian pöytälaatikosta kaivannut. Elämä, maailma on kehittynyt ja me olemme perusoikeusvirastolta kuulleet, että joka neljäs ihminen on kokenut syrjintää, Itävallassa joka toinen. Ja me tiedämme, että on uusia syrjintätapauksia. Itse asiassa tätä luetteloa pitäisi laajentaa kohtaa ja ottaa myös sosiaalinen asema mukaan. Me tiedämme, että ihmisiä syrjitään, koska he ovat köyhiä, he eivät saa ehkä vuokrasopimusta, koska ovat naisia tai homoseksuaaleja, mutta usein myös siksi, koska ovat köyhiä ja tämä syrjinnän syy pitäisi löytyä täältä myös tulevaisuudessa. Kiitoksia kollega Regner ja sitten kollega Jongerius. Thanks, yeah. um, some people... Kiitos puhemies. Jotkut ihmiset joutuvat ylittämään esteitä enemmän elämässään kuin muut. Yksi viidestä eurooppalaisesta on altistunut syrjinnälle elämässään ja tämä on mielestäni järkyttävää. Meidän pitää huolehtia tasavertaisista mahdollisuuksista kaikille riippumatta ihonväristä, vammaisuudesta, iästä. Ja siksi on todella hyvä, että pyrimme nyt saamaan eteenpäin tätä horisontaalista direktiiviä, ettei se ole enää jumissa neuvostossa. Puhemies olisi myös korkea aika, että kun osoitetaan sormella muita, niin, niin samalla pitäisi katsoa myös itseään. Minä haluaisin komissiolta kysyä, miten monet vammaiset ovat saaneet työpaikan Euroopan toimielimistä? Miten voitaisiin luoda lisää työpaikkoja, koska olisi ihan jos Eurooppa voisi toimia kaikkien eteen. Kiitos. Kiitoksia kollega Jongerius ja seuraavaksi kollega Spurek. Yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Minä olen Puolasta. Se on jäsenvaltio, jossa on hyvin huono syrjän vastainen suojelu. Puolassa on joitain lakeja ainoastaan EU-lainsäädännön takia. Jos Euroopan unionilla ei ole jonkunlaista lakia, niin sitten puolalaisia ei suojata syrjinnältä, joka koskee ikää, vammaisuutta, sukupuolta, sukupuolista suuntautumista ja lopputulos on ihan kauhea. Jos mainitsin vaikkapa väkivallan ja ihmisten kimppuun käymisen eh, Pride-kulkuissa Puolassa, EU tarvitsee kattavan syrjimättömyyslainsäädännön. Puolan kaltaiset maat tarvitsevat tällaista EU-lainsäädäntöä, tarvitaan laajaa tällainen syrjinnän vastainen direktiivi ei voi olla jonkun verran tasa-arvoisia, joko tasa-arvoa on tai ei ole. Entisenä Puolan eh, varaoikeusapumiehenä haluaisin käydä lisää tällaista keskustelua, joka koskee ihmisoikeuksia. Kiitoksia kollega Spurek. Seuraavaksi kollega Dalli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Ei ole hyväksyttävää, että direktiivi, jonka tarkoituksena ottaa käyttöön suojan vähimmäistaso syrjintää vastaan, on jumissa ollut jo yli kymmenen vuoden ajan. Miksi on tärkeää, että tämä äh, tilanne raukeaa, koska EU:ssa halusimme tai emme, meillä on tilanne, jossa useat kansalaiset vieläkin kohtaavat syrjintää perustuen ikään, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen tai uskontoon. Meillä on ihmisiä EU:ssa, jotka eivät saa avata pankkitiliä, koska heille sanotaan, että he ovat liian vanhoja miksi samaa sukupuolta oleva pariskunta ei saa vuokrata asuntoa miksi jotakuta pidetään uhkana, vaan siksi, että haluavat, että äh, valtio tunnistaa heidän sukupuoli-identiteettinsä ja miksi äh, ihmiset ja lapset, joilla on vamma, äh, eivät yhtä lailla voi opiskella ja kouluttautua ja työskennellä. Tiedän, että on eroja jäsenvaltioiden kesken, silti meidän pitäisi yrittää päästä yhteisymmärrykseen. Kiitoksia, kollega Dalli. Ja seuraavaksi kollega uutta yksi minuutti. Kiitos, puhemies. Todellakin meidän pitäisi päästä eteenpäin tässä kysymyksessä. Miksi on mennyt näin pitkään? Pitkät 11 vuotta. Minä muistan, että että komission puheenjohtaja Juncker aikoinaan sanoi, että yksi hänen työnsä painopistealueista olisi se, että hän saa jäsenvaltiot etenemään horisontaalisen direktiivin osalta niin, että voidaan estää syrjintä uskontoon, ikään, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaan liittyen. Kuitenkin olemme edelleen umpikujassa, tai tämä asia on neuvostossa umpikujassa. Nyt kun meillä on uusi komissio luvassa, voimme toivoa jälleen lisää. Toivomme, että jäsenvaltiot etenevät, hyväksyvät tämän direktiivin. Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota, joka on uskaltanut nyt asettaa kaikki saman pöydän ääreen, jotta voidaan saada vauhtia tähän asiaan. Kiitos. Paljon kiitoksia kollega Blinkevičiute. Nyt puhujat puhujalistan ulkopuolelta. Edustaja Pietikäinen ensimmäisenä. Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia ja ne ovat subjektiivisia. Eikä ole mitään oikeudellista kansainvälistä tulkintaa siitä, että niiden pitäisi olla läheisyysperiaatteen, subsidiariteettiperiaatteen alaisia. Ja tämä on kansainvälisten laki juristien näkemys. Tämä on myös Eurooppa-neuvoston näkemys, Euroopan neuvoston näkemys. Ja siksi olen kauhistunut siitä, että neuvosto on ollut 11 vuotta neuvostosta jumissa tämän syrjinnän vastaisen direktiivin kanssa. Se on piilotellut eh, teknisten kysymysten takana, subsidiariteettiperiaatteen takana ja kaikkien eh, selän takana. Eh, me olemme joka päivä nähneet miljoonia esimerkkejä siitä, mikä tilanne on. Me olemme tämän velkaa Euroopan kansalaisille. Me olemme heille velkaa sen, että heillä on oikeus että heitä ei syrjitä. Ja haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota tästä aloitteesta. Kiitoksia kollega Pietikäinen ja sitten kollega Chodaru. Kiitoksia puhemies. Minulla on vain retorinen kysymys. 11 vuotta. Joitakin pyramidekin rakennettu nopeammin. Nyt asiat ovat muuttuneet näiden asioiden suhteen, joiden takia syrjitään uskonto, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, myös vammaisuus on tullut tähän. Minusta on kauhea, että on tullut kaksi suurta estettä, nimittäin taloudellinen ja koulutuksellinen este. Pääsy terveydenhuoltoon, pääsy koulutukseen, voi muuttaa asioita yhdessä päivässä. Tämä on vieläkin ongelma tällä vuosisadalla ja toivoisin, että Suomen puheenjohtajavaltio tekee yhteistyötä meidän kaikkien kanssa, Euroopan parlamentin kanssa, ottaa huomioon ehdotukset, jotka tulee jäsenvaltiosta, koska Romaniassa vähimistöongelma on ratkaistu. Meillä on hyvien käytänteiden koulussa, yliopistoissa meillä pitää olla selkeää lainsäädäntöä, joka on universaalia, joka on sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa ja sitten tietenkin täytyy olla sanktioita, jos ei kunnioiteta näitä oikeuksia. Kiitoksia kollega Jodaru ja sitten lopuksi kollega Patton. Uh, Tämä keskustelu koskee syrjintää muualla kuin työpaikalla ehkä, mutta mikään ei muutu ennen kuin työelämässä loppuu syrjintä. Sieltä lähtee raha, sosiaalinen likous liikkeelle ja mikään ei muutu ennen kuin EU myöntää sen, että tämä eh, taho on rasistinen. 10 prosenttia ovat etnisistä vähemmistöistä ja kuitenkin Euroopan unionissa on ainoastaan alle yksi prosentti eh, etniseltä taustaltaan erilaisia yhtään eh, erilaisista komissiota ei ole ollut ja on hyvin paljon todennäköisempää, että eh, erilaisista taustasta tuleva on työtön. EU sanotaan, että ollaan moninaisuudessa yhtenäisiä. Pitäisi kuitenkin sanoa, että tämä on toteutuu ainoastaan, jos ihminen on valkoinen. Jos 11 vuoden jälkeen haluaa lopettaa eh, syrjinnän, niin EU pitää aloittaa ihan itsestään. Voinko komission jäsen nyt eh, sitoutua siihen, että eh, seuraava johtaja taho on värillinen ihminen? Mit abgeschlossen. Es spricht nun im Namen der Kommission Frau Kommissarin Jourova. Ja tähän päättyvät puhujat puhelistan ulkopuolelta ja nyt komission nimissä komissari Jurova. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Olette kaikki nähneet, että seuraava komissio me aikoo torjua syrjintää. Rova Ursula von der Leyen todella painotti tasa-arvon edistämistä ja antoi tämän uuden salkun Rova Dalille, joka täällä mainittiinkin jo useampaan otteeseen. Ja te kuulitte hänen viimeisimmässä kuulemisessaan, Rova Dallin kuulemisessa täällä parlamentissa. Hän henkilökohtaisesti sitoutui eh, tehdä, että hän tekee kaikkeensa, jotta eh, tärkeä lainsäädäntö tasa-arvon alalla edistyisi. Eh, ehkä muistatte, että minäkin tein sitoumuksen ja lupauksen vuonna 2014, kun aloitin kauteni tällä alalla. Ja minä en odottanut, että tämä lainsäädäntö, jota oli jo ehdotettu vuonna 2008, ei tule hyväksytyksi koko tämän kauden aikana. Olen pahoillani siitä ja minun mielestäni tämä on epäonnistuminen ja se pitää vielä korjata. Halusin vain sanoa teille, että Komission puolelta teimme kaiken mahdollisen purkaaksemme tämän pysähtyneisyyden, mutta emme tietenkään voineet taata hyväksymistä neuvostossa. Kuulin jäsenvaltioilta neuvoston kokouksissa. Tämä oli tietenkin vuonna 2014, silloin kun keskustelimme tämän asian edistymistä tai edistyksen puutetta, niin kuulin jäsenvaltioita hyvin paljon erilaisia argumentteja. Oli kyse rahasta, ähm, subsidiariteetista, äh, toimivaltuuksista. Tekin mainitsitte jotkut näistä syistä. Sitten 2014 ryhdymme keskustelemaan vahvistetusta yhteistyöstä, joka voisi olla ratkaisu, koska tässä tarvitaan yksimielisyyttä. Tämä on yksi vaihtoehto. Se on vaihtoehto, joka on menettelytavan kannalta ok mutta se on vaihtoehto, joka on moraalisesti täysin väärin. Ja olin iloinen kuullessani tämän myös niiltä jäsenvaltioilta, jotka eivät halunneet hyväksyä lainsäädäntöä, että se olisi väärä viesti, että jotkut jäsenvaltioista jäisivät tällaisen periaatteellisen asian ulkopuolelle. Minä äh, oli ehkä satoja keskusteluja äh, vastuuministerien kanssa jäsenvaltioissa, mutta vastuuministeri on eri asia, koska ei kaikissa jäsenvaltioissa ole yhtä ministeriä, joka edistää tätä asiaa, joka äh, täysipäiväisesti äh, käsittelee syrjinnän vastaisuutta, koska toimivaltuudet ovat jaettu ja sitten ei aina tiedetä, kuka on vastuussa mistäkin ja ollaanpa rehellisiä, tarvitaan rohkeutta näinä päivinä monissa jäsenvaltioissa torjua syrjintää. Eivätkä kaikki poliitikot ole valmiita ottamaan tällaisia riskiä, koska me puhumme, elämme aikaa, jolloin on vihapuhetta netissä – Tämä on eräs toinen asia, jota vastaan taistelemme. Taistelemme hyvin paljon vihapuhetta vastaan netissä, mutta tämä kääntyy myös poliitikkoja ja toimittajia vastaan, joilla on rohkeutta puhua syrjinnästä. Ja mm, tämä on nyt se Eurooppa, missä me elämme. Meidän on nyt toimittava kaikilla näillä rintamilla. Mainitsitte myös syrjinnän vastaisen lainsäädännön täytännönpanon ongelmat, koska meillähän on jo lainsäädäntöä voimassa. Esimerkiksi sukupuolten välinen palkkakuilu, Tämä tarkoittaa siis palkkaeroa naisten ja miesten välillä, niin suuri osa tästä syntyy syrjinnästä. Nainen ja mies, heillä on sama työpaikka, mutta he saavat eri palkkaa. Tämä on laissa kielletty, mutta pannaanko tätä täytäntöön? Monissa tapauksissa naiset eivät tiedä tästä palkkaerosta. Siksi halusimme vahvistaa tasa-arvoviranomaisten mahdollisuutta jäsenvaltiossa toimia ja olla auttava käsi tällaisissa tapauksissa niin, että tällaisen syrjinnän uhrit voivat pyytää tukea ja käyttää mahdollisuutta mennä oikeuteen, koska tämä ei ole mikään etu, vaan se on oikeus. Eläkekuilu, puhumme tässä 40 prosentin erosta. Tämäkin on häpeällinen tarina. Ja meillä on olemassa lainsäädäntöä tätä varten. Meillä on siis täytäntöönpanossa puutteita. Sitten syrjintä ja mitä voitaisiin tehdä. Minä puhuin yrityksistämme vähentää tai poistaa vihapuhetta netissä, joka lisää syrjintää. Ja päinvastoin nämä kaksi ilmiötä edistävät toisiaan. Me olemme ryhtyneet jo kehittämään tekoälyä ja eettisiä sääntöjä, jotta syrjivää käyttäytymistä ja äh, ei kopioitaisi tuonne tekoälyn puolelle. Teemme hyvin paljon, mutta se asia, josta me tänään puhumme, on erittäin tärkeä. Ilman lainsäädäntöä olemme aina heikkoja. Meidän on aina löydettävä eri tapoja saavuttaa mahdolliset tulokset. Joten tässä yhteydessä minulla on suuria odotuksia, että torstaina kuulen vastuuministereiltä jäsenvaltioista. Onko tämä 11 vuotta vanha direktiivi vielä ajankohtainen vai voitaisiinko sitä parantaa, katsotaan sitä ehkä uudesta näkökulmasta ilman, että sen päätarkoitus vesittyy. Ehkä kuulen jälleen samat argumentit, jotka kuulin viisi vuotta sitten, mutta olen varma siitä, että Tämä keskustelu tulee olemaan erittäin hyödyllinen ja se antaa uutta pontta uudelle komissiolle ja neuvostolle työstää tätä asiaa. Ja haluaisin lopuksi kiittää vielä kerran Suomen puheenjohtajavaltiota, että se on tuonut tämän asian EPSCO-neuvoston pöydälle jälleen. Ja haluan kiittää vielä lopuksi parlamenttia sen sitoumuksesta ja jatkuvasta tuesta, koska tämä on erittäin tärkeää, että pysymme tiukkana tämän asian suhteen. Kiitoksia. Kiitos, hyvä komission jäsen Jurova. Ja sitten keskustelun päätteeksi ministeri Tuppurainen neuvoston puolesta. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos jälleen kerran tästä mahdollisuudesta keskustella tästä hyvin tärkeästä aiheesta kanssanne. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla teidän ajatuksianne. Mukaan lukien komission jäsen Jorva, kiitos teille. Olen kanssanne aivan samaa mieltä siitä, että tasa-arvo ja syrjimättömyys todella ovat yhteisten eurooppalaisten arvojemme keskiössä. Meidän on edistettävä tätä asiaa yhdessä. Haluaisin kiittää teitä siitä, että pidätte tätä asiaa esillä Haluaisin sanoa, että neuvosto on useat kerrat jatkuvasti tunnustanut sen, että tämä on tärkeä kysymys. Mutta kuten tiedätte, yksimielisyysvaatimus on osoittautunut hankalaksi, vaikka ponnisteluita on ollut paljon jokaisen puheenjohtajakauden aikana sen jälkeen, kun siitä lähtien, kun tämä ehdotus tehtiin yli 10 vuotta sitten. Suomi puheenjohtajakaudellaan haluaa laajaa keskustelua – syrjimättömyydestä, saadakseen lisävaloa nykytilanteeseen ja saadakseen uutta pontta, koska sitä nyt todella tarvitaan tähän prosessiin, kuten aikaisemmin sanoin ja kuten komission jäsen myös sanoi, ja monet teistä sanoivat. Torstaina EBSCO neuvostossa ministerit kokoontuvat keskustelemaan siitä, miten syrjimättömyyttä voidaan edistää Euroopan unionissa – Mielelläni olen yhteistyössä kanssanne. Haluamme yhdessä varmasti kestävää Eurooppaa ja kestävää tulevaisuutta. Kiitos, puhemies. Dank, Frau Tuppurainen. Paljon kiitoksia, ministeri Tuppurainen, ja tähän päättyy tämä keskustelu. Seuraavaksi meillä on neuvoston julkilausuma. Tilannekatsaus tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta ja julkinen maakohtainen raportointi. Ja ennen kuin aloitamme keskustelun, niin haluaisin kertoa teille, että jos haluatte äh, puhu, äh, puheajan puhujalistan ulkopuolelta tai sinisen kortin kysymyksen esittää. Voitte käyttää tätä uutta järjestelmää, jonka mukaan nämä puheenvuorot voidaan ilmoittaa sähköisesti. Pyytäisin, että ottaisitte äänestyskorttinne mukaan, jos haluatte äh, Catch the Eye-menettelyssä puheenvuoroa pyytää. Voitte tehdä sen nyt, teidän ei tarvitse odottaa keskustelun loppuun asti. Ja nyt äh, keskustelun aloittaa äh, ministeri Tuppurainen. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aivan ensiksi haluaisin kiittää siitä, että voimme keskustella tästä asiasta. Se on todella tärkeä ja tämä ehdotus, jonka komissio antoi 2016, se on yksi niistä tärkeistä ehdotuksista, joka mm, jolla pyritään välttämään veropohjan rapautumista. Jos ajatellaan neuvoston ehdotuksia verotuksen alalla, niin kyllä edistystä on tapahtunut. Mitä tulee tähän erityiseen ehdotukseen, neuvosto on tehnyt kovasti töitä tämän ehdotuksen tekstin parantamiseksi. Kyseinen työryhmä on tarkastellut 2016 huhtikuusta alkaen tätä tekstiä ja lisäkokouksia on tulossa meidän kaudellamme. Olen kovin tietoinen siitä, kuinka tärkeä asia tämä on Euroopan parlamentin kannalta. Se otti siihen kantaa ensimmäisessä käsittelyssä maaliskuussa tänä vuonna. Ja tiedän, että viime vuonna helmikuussa Svoboda ja Kolteeri kysyivät, mikä oli tilanne neuvoston käsittelyssä. Ja tehtiin selväksi, että parlamentti haluaa edistyä nopeasti tämän asian käsittelyssä. Mutta kuitenkin on yhä poliittisia kysymyksiä, jotka ovat auki ja siksi ei ole voitu saada päätöstä aikaiseksi neuvostossa. Se, että julkaistaan nämä tiedot, ei välttämättä tarkoita sitä, että saadaan lisää eh, verotuloja, vaan eh, tarvitaan todella tärkeitä toimia. Ja siksi neuvosto jatkaa mm, veropohjan rapautumistyötä ja mm, ja voiton siirto asiassa on tärkeää, että veroviranomaiset voivat saada nämä tiedot käsiinsä. Haluaisin myös muistuttaa herra Svobodan viime vuotista kysymyksistä, joka koskee oikeuspohjaa. Ja 2018 tähän annettiin myös täysistunnossa vastaus. Ja on astettu kyseeksi se, onko normaali toiminta tässä mahdollista. Neuvosto haluaisi että parlamentti haluaisi, että jatkettaisiin tältä oikeuspohjalta, mutta me olemme sitä mieltä, että pitäisi artikla 115 ottaa pohjaksi, eli verotusartikla, ja sen takia se olisi yksimielinen päätöksenteko, eikä artikla 51, joka on sisämarkkina-artikla, ja siihen tarvitaan määräenemmistöpäätös. Suomi puheenjohtajavaltiona huomioi kaiken sen teknisen työn, mitä tähän asti on tehty. Työ on edistynyt hyvin eri puheenjohtajavaltioiden kausilla ja nyt on tarkoitus mennä niin pitkälle eteenpäin kuin vain mahdollista ollaan jatkuvasti yhteydessä eri delegaatioihin ja pyritään etenemään tässä asiassa, mutta voitte varmasti ymmärtää, että en pysty nyt mitään erityisiä sitoumuksia tänään tekemään. Neuvosto tarvitsee todennäköisesti vielä lisää aikaa, jotta voidaan selvittää meidän kantamme. Minä sitoudun siihen, että kerron kaikista uusista toimista ja varmasti voidaan saada neuvoston kanta aikaisiksi. Voin vakuuttaa teille, että me kyllä tämän asian kimpussa töitä teemme. Kiitos puhemies. Kiitoksia ministeri Tuppurainen. Nyt alkaa keskustelu. Kollega Pietikäinen, kaksi minuuttia. I'm afraid that the... Uh, Minä pahoin pelkään, että neuvosto on tuottanut pettymyksen kun ajatellaan kansalaisten odotuksia ja kestävyyttä tässäkin kysymyksessä. Tämä on jo toinen kysymys, jossa jäsenvaltioiden pitäisi kääntää katseet itseensä. Miksi yritysten pitää raportoida tulosta ja menosta millään tapaa? Mitä väliä sillä on yhteiskunnassa? Näin voidaan kysyä – kaiken kaikkiaan ymmärrämme, että kyse on yhteiskuntavastuusta, mihin rahat laittaa, mistä rahat tulevat ja maksaako verot vai jättääkö maksamatta. Näin ei ole asian nähty kansainvälisesti. Siksi meillä on nyt eurooppalaista lainsäädäntöä, joka koskee pääoman vaatimuksia, tilintarkastusta, tilinpitoa – ja raportointia, sitä miten raportoidaan nämä tiedot. Ja vaikka näitä käytetään verotarkoituksiin, kyse on ihan normilainsäädännöstä. Selkeästi tämä on siis artiklan 50 asia. Ja neuvosto yrittää piiloutua nyt hyvin heikosti sanomalla, että tämä on verotuskysymys, vaikka tämä on raportointikysymys. Emme ole vielä käyttäneet 11 vuotta tässä odotteluun, onneksi ainakaan vielä. Parlamentti haluaa päätöslauselmaa toivoen todella, että neuvosto nyt edistää nopeasti tätä kysymystä. Kiitos. Kiitoksia kollega Pietikäinen. Seuraavaksi kollega Regner kaksi minuuttia. Kiitoksia. Äh, Sosiaalidemokraattien Kroatialle on jo monen vuoden ajan ollut erittäin tärkeää se, että tarvitsemme tätä julkista yritysveroilmoitusta, tätä julkista maakohtaista raportointia. Muutama päivä Panaman paperin jälkeen komissio toimi nopeasti. Tämä oli vuonna 2016. Komissio ja parlamentti tiesivät heti, että kansalaisilla Euroopassa on oikeus siihen, että tuodaan valoa pimeään työntekijät maksavat veronsa, monet yrityksetkin maksavat maksavat veronsa, mutta suuryritykset usein eivät äh, maksa valtaisista voitoistaan, sopivat kansallisten hallitusten kanssa ja luovat rakenteita, joiden äh, avulla äh, he alentavat verojaan. Toimimme siis nopeasti Euroopan parlamentissa ja päätimme, että EU-ssa toimivat suuryritykset, joilla on yli 750 miljoonan euron liikevaihto, joutuvat julkaisemaan, missä ne voittonsa tekevät, verot, missä ne verotetaan ja suuryritykset ovat velkaa sen kansalaisille, että tiedämme eh, kuinka paljon veroja ne maksavat. Tämä direktiivi on pöydälle ja mitä jäsenvaltiot tekevät, he odottavat eh, vaikka kuinka kauan ja eh, kansalaiset tietenkin maksavat, koska nämä rahat puuttuvat. Jo kolme vuotta olemme odottaneet täällä Euroopan parlamentissa, että vihdoin jotain tapahtuisi neuvostossa miksi mikä, mitään ei tapahdu? Haluavatko, että jäsenvaltiot että nämä veroskandaalit unohtuvat ja eh, jossain vaiheessa tällaiset verosopimukset ovat taas mahdollisia. Eh, siksipä nyt vetoan neuvoston puheenjohtajavaltioon, että tässä ehm, voittaisitte itsenne. Kaikki puhuvat eh, suuremmasta avoimuudesta ihmisoikeuksissa äh, ja myöskin äh, ympäristön alalla tarvitsemista myös veroissa. Ja sitten äh, herra Ferberillä minulla se kysymys, että puhukaapa myös puoluekollegojen kanssa kotona, nimittäin talousministeri Altmaierin kanssa. Hän ei minun tietääkseni ole vielä ihan samaa mieltä. Kiitoksia. Kollega Regner, seuraavaksi kollega Sejourne. Kiitos puhemies, hyvä ministeri. Valitettavasti se, mitä sanoitte aluksi, ei ole välttämättä ihan hyväksyttävää. Nyt on kuitenkin jo kulunut kolme vuotta siitä, kun parlamentti otti kantaa heinäkuussa 2017. Ja sen jälkeen meillä on ollut näitä erilaisia vuotoja, makroliiks, anteeksi, LuxLeaksit ja Panama-paperit ja sen takia tästä aiheesta on tullut Euroopan unionin poliittisen elämän keskiön aihe. Tämä on noin 37 miljardia euroa per vuosi ja kun tässä ei nyt enää sisältöasioista puhuta, vaan tänään haluamme todellakin Eh, antaa tällaisen hälytyksen komissiolle. Auttakaa meitä, että tämä saadaan komission esityslistalle niin, että neuvosto todellakin asiassa auttaa. Ja tässä parlamentti on jo ottanut asian kantaa ja nyt on aika mennä eteenpäin. Minun ryhmän kaltainen Euroopan myönteinen ryhmä ei voi vain todeta, että ei pystytä tekemään mitään tässä asiassa, jossa on yhteispäätösmenettely. Rouva ministeri, toivottavasti teidän eh, loppupuheenvuoronne on sitten selkeämpi sitoumus kuin alkupuheenvuoronne. Kiitos. Kiitoksia kollega Sejourne ja seuraavaksi kollega Urtasun kaksi minuuttia. Kiitos. Itse asiassa veronkierto, skandaaleja on EUssa yhä enemmän. Me olemme käyttäneet kilpailuoikeusvälinettä, komissio on näin tehnyt, mutta Fiat ja Starbucks eh, tuomioiden jälkeen voidaan nähdä, että tällä on rajansa ja nyt tarvitaan uusia toimia. Ja tämä toimenpide, että suuryritykset, eli ne, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa vuodessa, että ne julkaisivat tietonsa, on todella tärkeää, että ne kertovat, missä ne tuottavat, kuinka paljon eh, kussakin maassa on työntekijöitä. Tämä on tärkeää, jotta voidaan veronkieltoa välttää. Ja kun sitten meille sanottiin, että tämä olisi eh, kilpaille haittaa, haitallista, mutta ei tämä näin ole. Pankkien on tehtävä näin jo, koska tämä tuli pääoma vaatimusdirektiivien myötä mukaan tämä vaatimus. Eli nyt ei ole mitään syytä olla etenemättä tässä asiassa. Ja jäsenvaltioiden osalta sanoisin hyvin suoraan, että institutionaalisti ei ole mahdollista pitää kolme vuotta jotain asiaa jumissa, kun parlamentti on asian ottanut kantaa ja kun kanta on olemassa ja nyt sitten oikeusperustan taakse lähdetään piiloutumaan, mutta ei näin voi tehdä ja näin jättää etenemättä asiassa. Tämä on ihan mahdotonta ja siksi haluaisin todellakin vedota kaikkiin hallituksiin ehdotuksiin, jotta tämä direktiivi nyt etenisi. Ja haluaisin esittää Suomelle pyynnön puheenjohtajavaltiona, niin haluan kiittää siitä, että Suomi tämän asian ottanut tulleen esille, mutta haluaisin kuitenkin tietää, minkälaisia odotuksia teillä on seuraavista kokouksista. Voisitteko kertoa vielä jotain lisää? Tiedän, että nyt ette voi mitään sitoumusta antaa, koska käytte neuvotteluja, mutta ehkä jotain realistista tietoa voitaisiin antaa, että kansalaiset voisivat nyt vihdoin tietää, eteneekö joku näistä toimista. Kiitos. Kiitoksia kollega Urta Sun. Seuraavaksi kollega Beck, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Komissio haluaa perussuunnitteluun suuryritysten osalta lisää avoimuutta ja reilua yritysverotusta. Tällaiset vaatimukset, jotka koskevat avoimuutta pankkien osalta ja maakohtaisen raportoinnin osalta, halutaan vahvistaa sääntöjä ja laajentaa niitä monikansallisiin yrityksiin. Komissio on ehdottanut uudistettua muuttua direktiiviä niin, että voittoja verotetaan siellä, missä voitot syntyvät. Tämä on hieno tavoite, mutta kuten EUssa usein, mikään ei ole niin kuin miltä se näyttää tai niin miten, kuin sen pitäisi olla. Veron kierto syntyy oikeastaan siksi, että jatkuvasti halutaan syvempiä sisämarkkinoita – Tällaisten rakennelmien takia monikansalliset yritykset voivat siirtää voittoja ihan mielensä mukaan. Toiseksi veronkierto ja veron ja rahan pesu on ongelma ilmeisesti, joka liittyy myös kansalaisjärjestöjen. Open Society-säätiön kautta esimerkiksi Soros voi vain rahoittaa rauhassa lobbaustaan yli 20 miljardin dollarin omaisuus. Tämä on yhtä haitallista kuin yritysten verosuunnittelu. Miten niin siis ei maakohtaista raportointivelvollisuutta esitetä kansalaisjärjestöille? Kolmanneksi oikeusperustaksi komissio ehdottaa artiklaa 50 sijoittautumisvapauteen liittyen, mutta se liittyy ainoastaan esteisiin – jotka syntyy ammatinharjoittajien sijoittautumisoikeuteen. Mutta nythän puhumme veronkierrosta. Artikla 142. Siinä koskee ei enemmistöpäätös, vaan yksimielinen päätös. Komission ehdotus siis rikkoisi EUn sopimuksia, eikä ole siksi oikeudellisesti oikein. Japanin kanssa meillä on korkeimmat verot ja suurin työttömyys. Komissio ei kuitenkaan pysty mitenkään vaikuttamaan tähän. Komission suunnitelmat, jotka koskevat maakohtaista raportointia, ovat selektiivisiä, estävät kasvun, eivätkä ole oikeudellisesti sopivia. Tämä ei meille käy. Kiitoksia kollega Beck. Seuraavaksi kollega Busadier Villailla. Kiitos puhemies. Ryhmämme on samaa sitä, että veron kiertoa pitää torjua, mutta aina pitää lähteä liikkeelle vapaaehtoista jäsenvaltioiden yhteistyöstä. Me olemme huolestuneita siitä, että arkaluontoisen tiedon julkaiseminen yhtiöveron osalta voi johtaa siihen, että yhtiöiden strategiat tulevat julkisuuteen ja tämä vaikuttaisi sitten vapaaseen kilpailuun ja epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. Ehkä mm, tätä tietoa voidaan käyttää verojen harmonisointiin. Tämä on vasemmiston käyttämä eh, sana, kun puhutaan puhutaan verojen korottamista, pitää voida eh, toimia eh, näin silloin kun halutaan ja pitää antaa mahdollisuus toimia haluamallaan tavalla, eikä tietoa voi julkaista näiden periaatteiden vastaisesti. Kunkin jäsenvaltion pitää voida itse yksin päättää, minkälaisen verotusstrategian avulla saadaan yrityksiä omaan maahan. Haluan kuitenkin sanoa teille, että meidän ryhmämme erityisesti halusi tällaisen turvalausekkeen oikein niille yrityksille, joiden osalta se voisi koskea sen arkaloista tietoa. Ja sitten tämä 750 miljoonan eh, raja oli myös meille merkittävä, jotta tämä ei koskisi pk-yrityksiä kielteisesti. Kiitoksia kollega Busate Villalba. Seuraavaksi kollega Obri, puolitoista minuuttia. Merci, euh, monsieur le Kiitos puhemies. Google, Amazon ja muut, maksavatko ne oikeudenmukaisen osan verotuksesta. Kukaan ei tähän voi vastata, eivät ainakaan kansalaiset, koska sen jälkeen kun on ollut valtava määrä eh, veroskandaaleja ja silti yritykset ovat täysin läpinäkymättömiä. Ja jos halutaan nyt ratkaisu. Meillä on tämä ehdotus, joka koskee avoimuutta, niin että pitäisi pakottaa yritykset kertomaan eh, maksetut verotustiedot, jotta voitaisiin vihdoin nämä tiedot saada kaikille. Eli tämä on todella merkittävä, että saataisiin kansalaiset ja kansalaisjärjestöt myös tähän rinnalle. Ja minusta on aika outoa joutua ajamaan nyt tällaista verotuksesta avoimuusasiaa sen jälkeen, kun olen eh, järjestöissä sitä ajanut. Ja nyt kun tämä hyväksyttiin jo yli kaksi vuotta sitten, tähän on mennyt valtava määrä aikaa ja paljon rahaa on mennyt ohi ja tämä avoimuusvaatimus koskee jo pankkeja, ne eivät kuitenkaan ole romahtaneet. Eli hyvä rouva, kuinka pitkään joudumme odottamaan, kuinka pitkään neuvosto odottaa ennen kuin tämä maakohtainen raportointi hyväksytään niin, että saadaan monikansallisten yritysten verotemput kaikkien tietoon. Ja mehän siitä joudumme maksamaan. Kiitoksia Rova Obri ja seuraavaksi kollega Pospisil puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja puhemies. Mitä tulee tähän neuvoston julkilausumaan ja edellisen keskusteluun. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti tukee tätä asiaa. Se, näin onkin. Mutta neuvostossa meillä onkin